nimissä ministeri Alexander Vondralle, Olkaa hyvä. Yes, good evening. Kiitos. Oikein hyvää iltaa. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Esitän muutamia huomioita neuvoston kannasta Afrikan sarven tilanteen. Luonnollisestikin Afrikan sarvi on haasteita aiheuttava alue. Siellä on paljon jännitteitä ja kriisejä ja ne vaikuttavat myös paljon EU-hun. EU seuraa tiiviisti tilannetta siellä ja on valmistautunut vielä paremmin toimimaan alueella. Tiedän, että myös Euroopan parlamentti seuraa tapahtumia ja kehitystä ja parlamentin valtuuskunta kävi viime vuonna Eritreassa, Etiopiassa ja Djiboutissa viime vuoden loppupuolella ja tuo vierailu oli hyvin tärkeä. Tiedän myös, että on laadittu päätöslauselma Afrikan sarven tilanteesta ja se perustuu tuohon vierailuun. Eurooppalaisten on tärkeää toimia yhä enemmän ja enemmän tuolla alueella ja neuvoston puolesta minä olen tyytyväinen Euroopan parlamentin osallistumiseen toimiimme tuolla alueella. Useat asiat aiheuttavat jännitteitä Afrikan sarven alueella. Menen niihin pian yksityiskohtaisemmin. Kuitenkin neuvoston mielestä nämä jännitteet liittyvät tavalla tai toisella usein tuohon alueeseen. Tämän takia neuvosto ta- tarkkailee val- tämänhetkisiä konflikteja ja alueellisia linkkejä. Mitkä nämä eri suhteet sitten näiden konfliktien välillä on? Totta kai on kiistoja Etiopian ja Eritrean välillä ja Tätä voitaisiinkin pitää yhtenä alueen epävakauden tärkeimpänä syynä. Se vaikuttaa monilla tavoilla, muun muassa somalien tilanteeseen. Se vaikuttaa vakauteen muissakin maissa, erityisesti Etiopiassa. Lisäksi Täytyy tukea Sudanin rauhanprosessia ja Eritrea on nyt luopunut IGADn jäsenyydestä, tarkoitan Afrikan saaven alueen maiden yhteistyöjärjestöä. Ja myöskin Somalian konflikti on aiheuttanut hyvin vakavan humanitaarisen tilanteen, yksi vakavimmista, joita maailmassa tällä hetkellä on. Myös Somalian rannikoilla tapahtuvat merirosvotoimet ovat hyvin vakavia seurauksia tälle konfliktille. Myös luonnonvarat, kuten mineraalit ja vesi, ovat tärkeässä asemassa Afrikan sarven alueella. Myös eri kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen välillä on hyvin paljon jännitteitä ja elintarviketurvallisuuden epävakaus ja yleinen turvattomuus ihmisten keskuudessa johtaa myös muuttoliikkeeseen. On myös hyvin voimakkaita riippuvaisuuksia eri alueiden välillä. On rajakiistoja, joista mainitsin jo aikaisemmin, Etiopian ja Eritrean välillä, Etiopian ja Sudanin välillä ja myöskin Djiboutin ja Eritrean välillä. Ja Näitä voidaan pitää epävakauden aiheuttajana tuolla alueella. Painotan myös sitä, että alueellisen yhteistyön vakauttaminen ja vahvistaminen auttaisi konfliktien ratkaisussa. Elintarviketurvallisuus on myös yksi tällainen riippuvuussuhde, ja se on suuri huoli tuolla alueella. Tulvat, kuivuus ovat vaikuttaneet järkyttävällä tavalla kansoihin. Ja tämäkin voisi lisätä muuttoliikettä. Ja, ja yksi ongelma myöskin liittyy Darfurin ja Somalian konflikteihin ja myös muihin tuon alueen konflikteihin. En välttämättä voi täysin tätä selittää, mutta uskoakseni nämä kysymykset pitää ratkaista kussakin maassa ja myöskin alueellisella tasolla oikeudenmukaisesti ja avoimesti. Aluksi merirosvoutta havaittiin vain pienellä alueella Somalian rannikolla – ja hyökättiin vain joihinkin kalastusalueisiin alu, aluksiin Somalian rannikolla. Tämä toiminta on nyt kuitenkin huomattavasti laajentunut ja se uhkaa tällä hetkellä jopa Somaliaan toimitettavaa humanitaarista apua Adeninlahdella. Ja tämä menee myös paljon pidemmälle, kun ajatellaan vaikkapa Keniasta Tansaniaan risteileviä aluksia. On myös muita riippuvuussuhteita, jotka va- vakavasti vaikuttavat Eurooppaan ja Afrikan sarven maihin. Näitä ovat terrorismi ja muuttoliike. Mitä toimia Euroopan unioni sitten toteuttaa? Miten me olemme sitoutuneet tähän? Tärkein poliittinen väline, joka neuvostolla on käytössään, neuvostoahan täällä edustan tänään. Ja tämä väline on poliittinen vuoropuhelu, ei pelkästään yksittäisten maiden kanssa, vain eri sidosryhmien kanssa, kuten Afrikan unioni, IGAD, Yhdysvallat, Kiina, hyvin tärkeinä valtioina. Poliittinen vuoropuhelu on koton sopimuksen mukainen molemmin tasapuolinen sitoumus. Ja tätä vuoropuhelua käydään pääasiassa EU-lähetystön johtajien välillä näissä maissa. Ja tämä on neuvostolle erittäin tärkeä väline, koska näin voimme olla suorassa kontaktissa näiden maiden viranomaisiin. Näin meillä on myös mahdollisuus kuulla näiden maiden edustajien kannat, mutta myöskin selvittää meidän huoliamme tai kantojamme joihinkin tiettyihin asioihin liittyen. Hallinto ja ihmisoikeudet ovat suurimmat huolenaiheet. Neuvostolla on myös ETPPn alaisia välineitä käytössään ja syyskuusta 2008 lähtien tätä operaatiota on toteutettu Somalian rannikoilla. Ensinnäkin Brysselistä on koordinoitu toimia ja myöskin EU-Atalanta-operaatio on saatu käyntiin. Euroopan komission rahoitusvälineitä myös käytetään, kuten Afrikan rauhanväline ja vakautusväline. Minä annan komission jäsen Ferrero Waldnerin kertoa enemmän näistä asioista, koska ne kuuluvat pääasiassa komission vastuulle. Neuvosto myöskin odottaa aina, että Euroopan komissio toimii, että Euroopan unionin näkyvyyttä lisätään ja teemme myös yhteistyötä näissä asioissa. Premierze, Kiitokset teille, hyvä varapääministeri. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen Ferrero Waldnerille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa varapääministeri, hyvä Sasha, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Todellakin komission viime vuosina jo kiinnittänyt Euroopan unionin huomioon suuremmassa määrin Afrikan sarven tilanteeseen. Ja tänä päivänä minä täällä keskustelussa korvaan kollegani Louis Michelin, joka valitettavasti ei voi olla paikalla, mutta minäkin olen hyvin kiinnostunut tästä aiheesta. Itse aiheen vuoksi ja myös sen vuoksi, että se vaikuttaa suoraan Eurooppaan. Meidän täytyy esimerkiksi saada liikkeelle omat merivoimamme, jotta voidaan taistella merirosvuotta varten. Tämä on yksi äskettäinen esimerkki. Tämän vuoksi me olemme erittäin iloisia parlamentaarisen valtuuskunnan aloitteesta. Hehän kävivät tuolla alueella ja tämän jälkeen tehtiin päätöslauselman luonnos, jota me periaatteessa myös tuemme jokaisen Afrikan sarven maan kokonaistilannetta ei voida ymmärtää eristyksissä alueellisesta dynamiikasta. Meidän täytyy edelleen viedä eteenpäin globaalia lähestymistapaa, joka perustuu talouskehitykseen, hallintoon ja turvallisuuteen, jos me haluamme parantaa alueellista kehi- vakautta ja kunnioittain kotonun perusperiaatteita ja taistelun köyhyyttä vastaan. Haluaisin kommentoida maakohtaisesti ennen kuin sitten menen alueelliseen strategiaan ja siihen, sen kommentteihin. Ensinnäkin Etiopiasta ja Eritreasta, hyvä puhemies. Etiopilla, Etiopialla on ö, strateginen taloudellinen ja poliittinen asema alueella. Komissio tukee edelleen ö, köyhyyden lieventämisponnisteluja Etiopiassa ja menestystä on saavutettu. Heikko alueellinen turvallisuus ja yhteisöjen väliset jännitteet vaikuttavat maan sisäiseen tilanteeseen, eri toten Ogadenissa, jossa yhä ei päästä aina väestön luokse. Komissio edelleen myös valvoo ihmisoikeustilannetta ja demokratisoitumisprosessia. Ottaen huomioon vuoden 2005 yleisvaalien tilanteen, komissio läheltä tulee seuraamaan – 2010 vaalien valmistelua ja menettelyjä eritoten ottaen huomioon äskettäin hyväksytyn kansalaisjärjestölainsäädännön ja oppositiojohtajan eh, Birtukan Medeksan äskettäisen uudelleen pidättämisen. Eritrean sisäistä sisäiseen tilanteeseen vaikuttaa osittain jatkuva rajakonflikti Etiopian kanssa. Komissio on edelleen huolissaan eh, herkästä taloudellisesta poliittisesta tilanteesta ihmisoikeusloukkauksista. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy edelleen jatkaa yhteistyöohjelmaa, jolla halutaan parantaa väestön elinolosuhteita. Poliittinen vuoropuhelu, joka aloitettiin vuonna 2008, antaa hyvän foorumin kestävälle mukanaololle yhteistyössä Eritrean viranomaisten kanssa. Puhun selvästi. Me odotamme Eritrealta tässä konkreettisia kourintuntuvia askelia. Kuten päätöslauselmaluonnoksessanne sanotaan, Etiopian ja äh, Eritrean välisestä ra- rajakomitean työstä ei päästä lopulliseen päätökseen, jos tässä ei mukana ole vuoropuhelua ja, maiden välisten suhteiden normalisointia. Äskettäiset äh, konfliktit äh, Eritrean ja Djiboutin välillä täytyy nähdä laajemmasta näkökulmasta. Tässä täytyy etsiä globaalia ratkaisua paikallisten ja alueellisten toimijoiden taholta. Me tulemme tukemaan edelleen tällaisia prosesseja. Nyt kun etiopialaisjoukot ovat vetäytymässä Somaliasta, niin yhteistyö Somalian rauhanprosessissa tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, jotta tässä voidaan menestyä puhemies, äh, Sudanin osalta olen täysin yhtä mieltä parlamentin jäsenten analyysistä Sudanin tilanteesta. Todellakin vuosi 2009 on äärimmäisen tärkeä vuosi tuon maan tulevaisuuden osalta. Darfurin väkivaltaisuuksien jatkuminen ja äh, pohjoinen etelä kattavan rauhanprosessin äh, toteuttamis perusteella, jos sitä ei toteuteta, tämä voi eh, tuoda epävakautta koko maahan. Tämän vuoksi meidän täytyy jatkaa vahvaa vuoropuhelua ja kartuunin viranomaisten eh, täytyy olla täysin mukana yhteistyössä niin tässä rauhan eh, sopimuksessa kuin Darfurissa ja sen prosesseissa. Nämä viranomaiset, kuten myös muutkin sudanilaiset osapuolet, tietävät erittäin hyvin omat vastuunsa ja se, mitä heidän täytyy tehdä. Darfurissa sotilas operaatioiden ja väkivallan täytyy loppua ja poliittisen prosessin käynnistyä uudelleen. Asioiden tapahtua, täytyy tapahtua aikataulussa. Sudanin viranomaisten täytyy ö, täyttää omat velvoitteensa, mitä tulee humanitaarisen avun ja ihmisoikeustoimien helpottamisessa. Hartumin hallituksen ja Sudanin hallituksen täytyy selvittää erimielisyytensä kriittisistä asioista, kuten öljyvarojen käytöstä, rajan vedosta ja niin edelleen. Jos tässä ei onnistuta, niin suunnitelluista vaaleista 2009 voi tulla jälleen uusi konflikti ja väkivallan aihe. Sitten Somaliasta, herra puhemies. Somaliassa rauhaprosessi on ratkaisevassa vaiheessa. Presidentti Yusufin eri eroaminen ja Etiopian armeijan vetäytyminen luovat uutta epävarmuutta, mutta ne myös antavat uuden mahdollisuuden aloittaa kattava poliittinen prosessi. Poliittiselta puolelta Euroopan unioni jatkaa omaa toimintaansa Djiboutin prosessin tukemiseksi ja tämän pitäisi johtaa johtaa siihen, että useammat puolueet olisivat mukana, valittaisiin uusi presidentti ja parlamentti. Mitään B-suunnitelmaa Djibouti-prosessin tilalle ei ole. Ilman kansainvälistä ja alueellista tukea on vaikea saada myönteiset olosuhteet tämän sopimuksen täytäntöönpanolle. Mitä turvallisuuteen tulee, niin komissio on sitoutunut tukemaan turvallisuussektorin hyvän hallinnon edistämistä. Oli mukana mitä tulee YK, -hon, onko siellä sitten minkälainen formaatio mukana sitten, niin joka tapauksessa mandaatin täytyy keskittyä Djiboutin sopimuksen täytäntöönpanoon. Komissio on antanut myönteisen vastauksen lisärahoitustuelle Amisonin vahvistamiseksi. Lopuksi puhemies, koko Afrikan sarvesta yleisesti ottaen. Minä olen erittäin kiitollinen Euroopan parlamentin tuesta komission Afrikan sarvi-aloitteelle, joka perustuu vuoden 2006 sarvistrategiaan, joka hyväksyttiin sillä uskomuksella, että alueen ongelmia voidaan käsitellä vain globaalisti. Ja tässä hengessä komissio tukee teidän haluanne lähettäalueelle erityislähettiläs. Meillä on hyvät suhteet Afrikan strategian täytäntöön paneviin tasoihin. Sitten meillä täytyy olla asiantuntijoita, joiden kanssa voidaan kehittää konkreettisia hankkeita ja avunantajakonferenssi pitäisi järjestää lähitulevaisuudessa. tulevaisuudessa. Komission ja sen Michelin yhteydet valtioiden ja hallitusten päämiehen alueella ovat mahdollistaneet sen, että on voitu avata keskusteluja ja uusi IGADin pääsihteeri on nyt prosessissa mukana, jossa halutaan Eritreankin viranomaiset saada uudistusprosessiin ja Igadia, Igadin halutaan puhaltaa uutta tuulta. Kiitoksia puhemies, <laughs> olen paljon nyt puhuin niin pitkään, mutta kun tässä on niin monta maata kyseessä, niin jos haluaa puhua jokaista jotain, niin kyllä siinä aikaa menee. Uh, Kiitoksia tästä johdannosta johdantoonhan ei ole mitään aikarajoitusta puheajalle. Sitten menemme keskusteluun poliittisten ryhmien nimissä ensinnä herra Filip Kaczmarek. Hän puhuu EPPDE-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsenneuvoston puheenjohtaja. Kiitos tästä näistä julkilausumista. On tärkeää, että mennään alueellisia rajoja pidemmälle. Nämä kaikki konfliktit ovat vaikuttaneet sillä tavalla, että kielteisiä ilmiöitä on havaittu myös muualla Afrikassa. Valtuuskuntamme vieraili hiljattain tuolla alueella ja silloin sain huomata, miten monimutkainen ja levinnyt tämä Afrikan sarven alueen ongelma oikein on. Totta kai ratkaisutkin ovat sitten monimutkaisia. Päätöslausimassa on mukana kolme tärkeää laajaa asiaa. Ensinnäkin elintarviketurvallisuus, ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto. Olen varma siitä, että tärkein ennakkoedellytys rauhalle on vuoropuhelu alueen johtajien välillä. Ja EUn politiikalla täytyy pyrkiä vahvistamaan tuota toimintaa alueella, mutta jos päätoimijat eivät ole mukana, niin tämä ei johda mihinkään. Jotkut maat ovat omaksuneet vääriä taktiikkoja. Ei voida vaatia jotakin naapuria osallistumaan vuoropuheluun, jos itse emme jollekin toiselle naapurille samanaikaisesti halua puhua. Ja toimia ei, näin ei tavoitteita voida saavuttaa. Poliittisten johtajien täytyy hyväksyä se, että vallankäyttö vaatii myös vastuullisuutta ja Afrikan sarven alueet eivät tällä hetkellä toteuta eurooppalaisia arvoja. Me haluamme, että noudatetaan yleismaailmallisia ervoja. Haluamme, että kaikilla on samat oikeudet ja vapaudet. Ja mikään kehitysmaa ei voi toimia kunnolla, jos se ei hyväksy näitä arvoja ei tarvita mitään hyvää, hyvän tahdon osoitusta Eurooppaa kohtaan, vaan tarvitaan sitä, että nämä maat toimivat omien etujensa mukaisesti. Ja me haluamme, että näitä arvoja myös tarkkaillaan kyseisellä alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi PC-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Rova Gomes. Neuvosto ja komission täytyy olla tietoisia tämän parlamentin päätöslauselman seuraamuksista, jos tässä Afrikan sarven hallitusten päätösjohtajat eivät toimi sopin muka, mukaisesti. Meillä on artikla 9. Se ei näe, joka ei halua nähdä Etiopia esi, joka on Afrikan unionin jäsen, siellä on oikein hyvän kuuloista retoriikkaa avunantajien silmässä. Mutta se toimii hyvin julmasti. Meillä on kaksi äskettäistä tointa. 29.8. jälleen tehtiin parlamentin jäsenen pidätys ja hänet, häntä syytettiin siitä, että hän on julkisesti parjannut hallitusta monia muita opposition edustajia vuonna 2005 ähm, pidätetty. Ja hallitus sitten hyväksyi kansalaisjärjestölainsäädännön, joka itse asiassa käytännössä tekee rikolliseksi kaiken tällaisen kansalaisjärjestötoiminnan. Ei Etiopiassa ole siirtymistä demokratiaan. Eritreassa tilanne on vielä häpeällisempi. Siellä poljetaan ihan perusihmisoikeuksia. Mitä Somaliaan sitten tulee, tällä hetkellä siellä on hyvin kaikista vakavin tilanne koko Afrikan sarvessa ja se on todella rikollista ja tässä Euroopan unioni on mukana tässä. Täysin rankaisematta ovat joukot, er, vieranmaan joukot voineet miehittää tuon maan. Ja siellä toimii myös terroristiryhmiä. Euroopan unioni, Yhdysvallat, YK ja Afrikan unioni yhä toimivat väärin merirosvouden suhteen. Sitä vastaan toimitaan vain merellä, mutta ei maalla. Sudanissa jatkuvat dramaattiset konfliktit, eritoten Darfurissa, ja kansainvälinen yhteisö vain puhuu tässä mukaan lukien Euroopan unionin. Tässä täytyy tehdä päättäväisiä toimia, jotta voidaan helpottaa kansalaisten elämää ja lopettaa tämä rankaisemattomuus rikollisten osalta. Ja myös äh, presidentti Omar Bashirin kohtelu tulee olemaan äh, äh, uskottavuustesti Euroopan unionille ja Afrikan unionille. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi nimissä edustaja Van Hekke. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Internal and regional conflicts continue to undermine peace and security. They create Meillä on Afrikan sarvessa alueellisia konflikteja, jotka asettavat turvallisuuden kyseenalaiseksi ja inhimillisiä tuhoja, jotka halvauttavat koko alueen. Jokainen sota ja jokainen konflikti tekee tästä valtiosta vieläkin haavoittuvamman. Sieltä puuttuu johtajuutta, demokraattisesti valitun hallituksen antama johtajuutta ja tämä on käynyt selväksi myös Euroopan parlamentin asiakäsittelevässä valtuuskunnassa. Siellä tarvitaan kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja kansallista sovitusta. Presidentti Yusufin ja Etiopian joukkojen vetäytyminen antaa nyt todellisen mahdollisuuden tälle alueelle. Nyt on aika saada aikaan rauha. Somalian parlamentti on tärkeä rakennustyön väline ja rauhanprosessin väline. On tärkeää myös, että EU ajaa Afrikan unionin rauhanjoukkojen vahvistusta ja uudistustyötä. Meidän täytyy varmistua siitä ja varmistaa se, ettei Mogadishun ympärillä enää ole tuollaista turvatonta aluetta kuin ennen. Nyt on todella mahdollisuudet muutokseen. Tätä tilaisuutta me emme voi jättää käyttämättä, emmekä saa antaa sen liukua ohi. On myös muistettava, että muussa tapauksessa meillä on edelleen Somaliassa epämääräinen tilanne. Kiitoksia sitten kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Afrikan sarvi on todellakin ruuti tynnyri tällä hetkellä en, enimmäkseen Somalian, mutta myös Sudanin täydellisen epävakauden takia, kuten myös näiden kolmen maan epävakauden takia, joissa meillä oli kunnia vierailla kollega Hutchinsonin johdolla. Äh, Nämä kolme maata, Eritrea, Djibouti ja Etiopia, ovat kaikki köyhiä, se on niille yhteistä ja niillä on hyvin matala ihmisoikeuksien kunnioittamistaso. Köyhyydestä meillä on tietoa, jotka olemme valtuuskunnalta saaneet jo 6,5 miljoonaa henkilöä kärsii nälästä ja YK puhuu jopa 12 miljoonasta henkilöstä, joten tämä on suuri humanitaarinen kriisi, josta ei tällä hetkellä puhuta sanomalehdissä ollenkaan muiden kansainvälisten kriisien tavoin. Myös ihmisoikeustilanne ja poliittisten vankien määrä on todella puhuttava poliittisista vangeista. Niitä on kaikissa näissä kolmessa maassa. He, ne he ovat huomiomme arvoisia. On täysin absurdi tämä Eritrean ja Etiopian välinen rajaselkkaus on hyvin vakava ja on absurdia, että siellä on yli 200 000 sotilasta, jotka osallistuvat tähän konfliktiin. Haluan vielä lopuksi onnitella herra Michelin, komission jäsen Michelin toimintaa alueella. Hän on aloittanut poliittisen dialogin, jonka, jota täytyy jatkaa ja joka täytyy saada vakaaksi, mutta on myös selvää, että meidän täytyy olla hyvin jämäköitä ihmisoikeuskysymyksissä ja mm, myös äh, esimerkiksi kansalaisjärjestöjä koskevien lakien hyväksymisen suhteen meidän täytyy olla hyvin ankaria. On muistettava, että EU: EUlla on suuri arvovalta alueella. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten UN NGL nimissä edustaja Tobias Flyger. Kiitoksia puhemies. Afrikan sarvi on jälleen EUn fokuksessa jouluna siellä oli EUn joukko, joukkojen läsnäoloa ja NATO ja Venäjä ovat siellä tehneet sen virheen, että ne ovat yrittäneet pinnallisesti vastata ongelmiin sotatoimin ja sottoin. Tämä todelliset syyt ovat resurssien epäoikeudenmukainen jakautuminen esimerkiksi kalastuksen piirissä ja esimerkiksi Somalia äh, tukee hallitusta, ei-demokraattista hallitusta kaikin keinoin. Yli 16 000 henkilöä on kuollut sen jälkeen, kun Etiopian äh, joukot marssivat maahan. Ja Djiboutissa nähdään se, että lähes kaikilla läntisillä tai hyvin monilla läntisillä mailla on siellä sotilastukikohtia, mutta silti siellä on autoritaarinen hallitus. Humanitaarinen apu ei pääse perille. Kiitoksia. Me jatkamme tätä keskustelua ja seuraavaksi puheenvuoro on Karl von Vogel, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Somalia on epäonnistunut val- valtio ja siinä, siitä on erittäin hirvittävät seuraukset. Te erittäin hyvin tuotte tämän esille ja ystäväni Anna Gomes samoin yksi osa ongelmaa on merirosvous. Se on tärkeä osa tätä ongelmaa sen takia, koska merirosvous on erittäin voimakkaasti ankkuroitunut tuolle alueelle. Toiseksi on kysymys siitä, että täytyy suojella EUn meriteitä. Meillä on tässä ihan oma EUn intressi ja EUn kansalaisten intressi pelissä. Sen takia meillä on myös tämä EU, EUn Atalanta-operaatio, joka on ensimmäinen merioperaatio NAFORin piirissä. Ja se, että Iso-Britannia on mukana, se on uutta. Sen jo, se operaatiota johtaa amiraali Jones, joka on brittiläinen. Ensimmäinen työ on suojella eh, ruoka-avun perille pääsyä ja varmistaa tosiaankin sen perille pääsy, mutta aivan yhtä tärkeää on merirosvouksen vastainen taistelu. Me keskustelimme tuon operaation johdon kanssa Northwoodissa ja siinä kävi selvästi ilmi, että puutteitakin on. Puuttuu esimerkiksi tankkilaivoja, tarvitaan myös tiedustelulentokoneita Tässähän on kysymys hyvin suuresta alueesta, jota tässä joudutaan vahtimaan. Tarvittaisiin myös helikoptereita ja tosiaankin sellaisia lentokoneita, jotka voisivat tehdä tiedustelulentoja. Meidän täytyy kaikkien kiinnostua siitä, että tämä Atalanta-operaatio olisi menestyksekäs. Se on tarpeellista meidän meriteidemme suojelemiseksi, mutta myös sen takia, että me antaisimme edes pienen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 Kiitoksia Ulle Schmidt, puolitoista minuuttia. På söndagsmorgonen den 23 september år 2001 23.12.2001 Ruotsin kansalainen David Isak haettiin asunnostaan Eritreasta ilman oikeudenkäyntiä. Hänet vangittiin ja nyt seitsemän vuotta myöhemmin häntä ei ole vieläkään syytetty oikeudessa. Hänen ainoa rikoksensa on se, että hän välitti neutraaleja uutisia maasta. Meidän täytyisi todellakin lisätä painostusta Eritreaa kohtaan. On todellakin mahdotonta hyväksyä, että ruotsalainen journalisti EUn kansalainen vangitaan ja häntä kohdellaan huonosti tällaisen hallituksen toimesta, joka saa EUlta kehitysapua, jonka määrä yhä nousee. Nyt on todellakin aika, että Euroopan unioni toimii tässä asiassa ja liittää kehitysapuunsa ehtoja. Nyt ei enää ole kysymys diplomatiasta. Eihän perusoikeuksia voida tällä tavalla tallata jalkoihin, jos hallituksen kriitikot heitetään vankilaan tai murhataan kun kansalaisia pidetään nälässä tai sorretaan, niin eihän tällaista voida hyväksyä. Kyllä meidän täytyy vaatia, että nämä vangitut journalistit vapautetaan heti. Se olisi askel oikeaan suuntaan. Nyt komission ja neuvoston pitäisi todellakin seistä sanojensa takana ja ryhtyä toimeen. On korkea aika ottaa tämä asia käsittelyyn ja ryhtyä sanktioihin. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Svensson. Kollega från Aldegruppen tar fram eh, frigivandet av David Isaac. Niin puhemies, minäkin haluaisin ottaa tämän kysymyksen esille, että ruotsalainen toimittaja vapautetaan. Hän on ollut todella kauan jo vankeudessa, mitään oikeudenkäyntiä ei ole järjestetty. Hän on ollut vankisellissä todella pelottavissa oloissa. Ja minä olen nyt iloinen, että ensimmäistä kertaa Afrikan sarvea koskevassa päätöslauselmassa mainitaan David Isakin tilanne. Hän on joutunut vankilaan vain sen takia, että hän on journalisti. Ei mitään oikeudenkauntia siis ole järjestetty. Mikä on sitten rikos, jonka hän mukaan olisi tehnyt? No hän on työskennellyt vain demokratian puolesta. Ja Euroopan unionin tuki Eritrealle pitää yhdistää siihen, että selvästi vaaditaan kyseisen journalistin vapauttamista ja myöskin muiden toimittajien vapauttamista. Nyt on tarpeen, että EUn apu ehdollistetaan ja myöskin asetetaan seuraamuksia Eritrealle Tämä täytyy viedä muuten kansainväliseen rikostuomioistuimiin, jos se ei asia saada ratkaistua. Täytyy toimia isäkin vapauttamiseksi. Sano kaksi minuuttia. Niin, puhemies. Afrikan sarvi on suurin piirtein katastrofi. Siellä on vuosikymmeniä jatkanut ympäristön tilan huonontaminen, korruptio, poliittinen vaino ja niin edelleen. Nyt kansalaisyhteiskunta on heikko ja tilanne voi vielä heikentyä. Er, Etiopian ja Eritrean väliset jännitset saattavat vielä leimahtaa uudelleen rajakiistojen takia. Somaliassa on klaani, sotoja, sotia ja ääriliikkeitä. Ja nyt kun Somali, Etiopia vetää sieltä vielä joukkonsa pois ja presidentti luopui vallasta. Sitten mm, on vielä merirosvohyökkäykset Somalian rannikolla. No tietysti Euroopan unionilla on aina äh, houkutus esittää sotilaallisia toimia. Ja Bill Clintonkin lähetti Somaliaan yhdysvaltalaisjoukkoja tilanteen hallitsemiseksi, mutta sekin oli katastrofi. Yksi syy optimismiin on Somalimaan alueella, joka vuonna 60 liitettiin Somaliaan. Jälleen se erosi sitten kaauksen takia vuonna 1991, kun pari kuoli. Somalimaa on ollut ainut toimiva osa Somaliaa. Ja ihmiset siellä hyötyivät omasta hallituksesta. Heillä on myös statussymboleita, kuten valuutta. Henkilökohtaisesti puhuen, puhuen Tuolloin kansainvälinen yhteisö yhdessä Afrikan unionin kanssa ryhtyi puhumaan tarkemmin Somalimaan itsenäisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja itsenäinen Somalimaa saattaisi olla, jos sitä länsi tukisi, todellinen toivo tuolla kauttisella alueella. Somalimaan ihmiset varmasti oikeutetusti kysyvät, miksi me olemme täällä niin vastahakoisia äh, tunnustamaan heidän itsenäisyyttään, kun niin innokkaasti tunnustimme Kosovon itsenäisyyden. Kiitoksia. Ja sitten puheenvuorot ilman puhuja. listaa. Viisi puhujaa tässä. Ensin edustaja Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are... Kiitos, puhemies. Euroopan unionin todella pitää olla huolissaan Somalian tilanteesta. Siellä todellakin käytetään väärin valtaa ja yli 3000 etiopialaista sotilasta täytyy saada pois sieltä, mutta myöskin Afrikan unionin operaatio saattaa vaarantua jatkossa. En voi sanoa, että että EUn merioperaatio olisi menestyksekäs. Tämähän on sama kuin jos yritettäisiin hoitaa sairautta ilman, että tiedetään sen aiheuttaja. Kansainvälisten järjestöjen täytyy toimia tuolla alueella niin, että saamme aktiivisesti koko aluetta vakautettua. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Nassau. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are responsabilități multiple în Somalia. Euroopan unionilla on monenlaisia vastuita Somaliassa ja Afrikan sarvessa. Hallitusten epävakaus ovat tehneet alueesta huolenaiheen monestakin syystä. Merirosvous on yksi niistä. Somalian rannikoilla harrastettava merirosvous vaikuttaa haitallisesti EUlle tärkeään meriliikenteeseen ja kauppaan ja nämä Rosvo-ryhmät ovat esimerkiksi yhä, niin heillä on yhä sofistikoidumpaa teknologiaa ja he pystyvät hyökkäämään suurienkin laivojen kimppuun. Somaliassa ei ole sellaista hallitusta, joka pystyisi kontrolloimaan omaa maa-aluetta, mutta EUlla on myös oma vastuunsa. Merirosvous olivat olosuhteet mitkä tahansa, on kaikkien maiden kirjoitettujen ja kirjoittamattomien lakien vastaista. Kyllä kansainvälisen yhteisön täytyisi pyrkiä muuttamaan asioita, vaikka mahdollisuudet ovatkin heikot, mutta ne, niitä kuitenkin on. Mr. Prime Minister. Herra pääministeri, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Okay, uh, I think let me first... Kiitoksia. Haluaisin ensin reagoida muutamiin huomioihin, joita täällä esitettiin, ja sitten vetäisi jotakin johtopäätöksiä. Ulle Schmidt ja Eva Svensson kysyivät journalistista hänen kohtalostaan. Kyllä, me yritämme tehdä jotain Eritreassa vapauttaaksemme nämä toimittajat. Anna-Maria Gomes kysyi oppositioaktivistin rouva Virtukanin äskettäisestä pidättämisestä. No neuvosto on tietoinen Virtukanin tapauksesta, joka juontaa juurensa vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin 2005, jolloin hänet pidätettiin yhdessä muiden oppositioaktivistien kanssa, eh, kunnes vapautettiin sitten vuonna 2007. Rouva Virtukan on uudelleen pidätetty vuoden 2008 lopussa ja EU on läheisesti seurannut tätä tilannetta ja neuvosto on valmis ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jos tilanne sitä vaatii. Sitten haluaisin esittää viisi lyhyttä loppuhuomiota. Ensinnäkin sanoisin, että me todella arvostamme parlamentin valtuuskuntaa, joka matkusti alueelle Hutchinson, Gasmaret ja Iruho Amezaka. Voin varmistaa teille sen, että Tsekin puheenjohtajuuskaudella tulee olemaan jatkumaan toiminnalle. Ei tässä mitenkään täysin uudellaan, uudelleen määritellä EU-strategiaa Afrikan sarven osalta – vaan jatkamme mahdollisimman hyvällä tavalla. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kriisien hallinta. Ja tässä kontekstissa me vahvasti kiitämme Ranskaa puheenjohtajavaltiona, joka teki hyvää työtä sillä oli vaikea tehtävä järjestää tämä ensimmäinen EUn merivoimien missio. Ja me olemme iloisia vahvasta EUn läsnäolosta. Sitten operaatio Atalanta on estänyt jo useita merirosvotoimia alueella kuukausitoiminnan alun jälkeen toiminnan tehokkuudesta on jo selviä osoituksia. Atalanta on ehdottomasti lyhyen aikavälin toimi merirosvouden leikkaamiseksi, mutta se oli välttämätön toimenpide. Kolmanneksi, jotta voitaisiin löytää pitkän aikavälin ratkaisu Somaliassa, neuvosto tukee täysin Djiboutin prosessia väliaikaisessa federaalihallituksessa. Ei ole mitään suunnitelma B tälle prosessille. Etiopiassa Etiopia on aloittanut vetäytymisensä Somaliasta. Tämä on merkittävä askel Djiboutin prosessin täytäntöönpanossa. On jotakin huolen aiheita siitä, että tulee turvallisuustyhjiä, kun, et, tyhjiä, kun Etiopia lähtee, mutta tämän vuoksi Euroopan unioni jatkaa vahvaa Euro- Afrikan unionin Somalian mission Amissonin tukemista. 30 miljoonaa on tähän annettu äh, vuosille 2008-2009. Sitten suorat yhteydet Äh, eri toimijoihin, jotta voidaan palata poliittiseen vuoropuheluun ja keitä asioita myös ministeritasolla. Viranomaiset osoittivat kapasiteettinsa ryhtyä näihin vuoropuheluihin Sudanissa. Tämä johti sitten tähän kattavaan rauhasopimukseen 2005 viranomaisesta, auktoriteetista saattaa tässä tulla avainkumppani Euroopan unionille, kun halutaan tuoda Somaliaan rauhaa ja vakautta. Viimeisenä, eh, vaan ei vähäisempänä, nämä sitoumuksemme. Haluaisin kertoa teille, että Afrikan sarven strategian uudelleen tarkastelussa eh, uudelleen tarkastelun komissio tulee aloittamaan tässä Tsekin puheenjohtajuuskauden aikana, ja tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sanojeni kanssa. Thank you very much, Mr. President. Let me... Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin esittää muutaman huomion tästä lyhyestä, mutta tärkeästä keskustelusta. Ensinnäkin Somaliasta. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla ehdotuksianne ja kommenttejanne ja olen todellakin rohkaistunut siitä, että meillä on samanlainen arvio tilanteesta, mutta myöskin toimista, joita on toteuttava. Me todellakin tarvitsemme koko kansainvälisen yhteisön tukea, ottaen huomioon, ottaen mukaan myös uusi Yhdysvaltain hallinto, mutta myöskin islamistisen maailman tärkeimmät toimijat, jotta saamme pysyvään poliittisen ratkaisun Somaliassa ja voimme sen väestön eh, suuren kärsimyksen lopettaa. Komissio antaa poliittista, mutta myöskin rahallista tukea Djibouti-prosessille. Olen samaa mieltä Gomesin kanssa siitä, että Afrikan sarven alueissa on ollut suuria ongelmia humanitaarisesti ja poliittisesti. Monet muutkin kollegat toivat tämän esille. Me olemme todellakin huolissamme näistä suurista haasteista. Olemme kuitenkin katsoneet, että on vaikeaa kotonun sopimuksen yhdeksän artiklan rajat ylittävää arviointia suorittaa. Meidän täytyy keskittyä ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintoon ja käyttää kaikki käytössä olevat välineet mukaan luettuna vuoropuhelu, poliittinen vuoropuhelu ja vertailut. Haluaisin sanoa, että tämä on yksi Euroopan parlamentin päätöslauselman tärkeimmistä tavoitteista. Ja tässä yhteydessä haluaisin, arvoisa puhemies, korostaa sitä, että nyt kehitysrahaston määrärahoissa on varattu määrärahoja 100 miljoonaa euroa 2009-2011 elintarvikeapuun. Lopuksi haluaisin sanoa, että me todellakin tiedämme, millainen tilanne on, kun ajatellaan ruotsalaisen kansalaisen David Isakin tilannetta. Hän on edelleen vankina Eritreassa. Kollegani Louis Michel on keskustellut presidentti Sajasin kanssa tästä tapauksesta. Hän teki tämän viime vierailullaan kesäkuussa 08 ja diplomaattista keskustelua nyt tuosta tapauksesta käydään. Voin vakuuttaa teille, että me olemme sitoutuneet parantamaan ihmisoikeustilannetta Eritreassa. Se on todella vakaasti mielessämme. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Näin päätimme tämän keskusteluun. Haluaisin kertoa teille, että olen saanut yhteisen esityksen kuudelta poliittiselta ryhmältä EPPltä, D, PSEltä, Altelta, Vihreältä, GUElta, samoin kuin vielä yhdeltä ryhmältä. Äänestys tästä käydään huomenna. Ja Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme, eli neuvoston ja komission julkilausumat valko koskevasta Euroopan unionin strategiasta. Kuten tavallista, annan ensin puheenvuoron neuvoston edustajalle. Herra varapääministeri Vondra, olkaa hyvä.